siirrymme äänestyksiin. Ensin viisi päätösosmaesitystä koskien Tiibettiä, erityisesti munkien ja nunnien polttoitsemurhat. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa, eli äänestämme koko päätöslausumaesityksestä, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ja hyväksytty. Seuraavaksi kuusi päätöslausumaesitystä koskien Bahrainia. Meillä on yhteinen päätöslausumaesitys, eli äänestämme koko päätöslausumaesityksestä äänet puolesta vastaan tyhjää selkeästi hyväksytty. Ja lopuksi vielä Rafa Nashedin tapaus. Jälleen Nimenhuutoäänestys, yhteinen päätöslausumaesitys. Äänestämme koko esityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Muutama ilmoitusasia Tsekin kielellä. Olen saanut neuvostolta kannan ja komission selitykset liittyen kalastussopimukseen